Dear colleagues, uh, good morning and... Huomenta kollegat. Ensin nämä ilmoitusasiat. Ensinnäkin kielet. Meillä ei ole Maltan, Kroatian eikä Iirin tulkkausta. Ja sitten koordinaattorin suositukset. Meillä on esittelijöiden nimityksiä Libe-valiokunnassa. Lelenars kansanpuolueesta on nimetty esittelijäksi, mitä tulee yhteen toimivuuteen. Ja Nagi kansanpuolueesta on saanut oma mietinnön vähemmistöt EU-ssa. Ja kansanpuolueesta Melo on saanut mietinnön, joka myöskin liittyy yhteen toimivuuteen. Tukeeko valiokunta koordinaattorin suosituksia? Kyllä. Ja meillä on sitten puoli 11 sähköinen äänestys, eli muistakaa äänestyskortit. Eli kollegat, täällä ovat Mäkevään, joka on kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja, ja Mäkälistö, ulkoasian valiokunnan puheenjohtaja. Ja käymme nyt yhteiskeskustelua Liben Afetin ja Deven kanssa tärkeästä aiheesta, eli tämä Global Compact-aloite – joka liittyy turvalliseen hallittuun ja lailliseen muuttoliikkeeseen. Ja meillä on täällä erityisvieras, eli kansalaisvälisen siirtolaisuusjärjestön johtaja Michel Klein Solomon. Eli meillä on tässä aamulla nyt tätä keskustelua. Nyt kun puhumme Global Compact-aloitteesta, niin tällainen hiukan historiaa ja haluaisin hiukan kertoa, mitä teemme tänä aamuna. Täällä on ulkosuhdehallinnon, komission ja Bulgarian puheenjohtajavaltion edustajat. Hekin saavat käyttää puheenvuoron. Ja sitten Meksikon suurlähetystön edustaja on myöskin täällä. He ovat mukana tässä prosessissa, eli tervetuloa heille. Ja niille, jotka seuraavat asiaa niin tämähän on New Yorkin julistuksen seurantaa. Sehän hyväksyttiin ykon istunnossa 2016. Yksi niistä liittyy pakolaisiin ja maahanmuuttajiin. Ja näissä kolmessa valiokunnassa kiinnitämme huomiota tähän prosessiin, joka johtaa tähän Global Compact-aloitteeseen. Tämän aloitteen puitteissa on järjestetty erinäisiä kokouksia koska maahanmuuttokysymykset ovat niin tärkeitä ja keskustelun aikana kuulemme miksi. Ja vieraamme osaavat kertoa siitä parhaiten. Eli Global Compact aloitteesta vastaavan johtajan Michel Kain Solomonin kanssa puhumme. Ja hän on seurannut tilannetta vuoden 2016 yleiskokouksen jälkeen liittyen pakolaisiin ja maahanmuuttajiin. Hän on pitkään toimivut monenlaisissa maahanmuuttopoliittisissa kysymyksissä ja on yksi maailman johtavia asiantuntijoita tällä alalla. Ja ennen kuin Michel saa puheenvuoron, annan puheenvuoron David McAllisterille, eli ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajalle. Hän saa myöskin pitää alustuspuheenvuoron. Ja loppupuheenvuoron pitää kollegani Linde Mäkevän, kehitysyhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Eli David, muutama sana, ole hyvä. Thank you, Claude Moraes. Kiitokset Claude Moraes. Oikein hyvää huomenta, parhaat kollegat minunkin puolestani. Haluan kiittää tästä tilaisuudesta yhteiskeskustelun näiden kolmen valiokunnan välillä. Aiheena Global Compact-aloite. Tiedämme, että muuttoliike on hyvin kattava asia, ei kuulu vain yhdelle valiokunnalle tässä parlamentissa esimerkiksi. Siksi onkin tärkeää, että hoidamme sitä yhdessä, käsittelemme sitä yhdessä. Parlamentissa uskomme, että Global Compact-aloite on hyvä aloite. Toivomme, että sen lopputulos tulee olemaan tasapainoinen ja kaikkia tyydyttävää. Ja tosiaan Euroopan parlamentti osallistuu myös tähän prosessiin jo 26. maahanmuuttopakolaisseminaari siitä alkaen. Ja me tulemme seuraamaan tiiviisti hallitusten välisiä neuvotteluja ja sitten nämä lopputulosta. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Rova Klein Solomon, meillä on teidän kanssanne tilaisuus nyt puhua tästä Global Compact-aloitteesta. Ja nyt saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. To both chairs, all three chairs, it's... Kiitokset kaikille kolmelle puheenjohtajalle. On todella suuri ilo olla vieraananne täällä tänä aamuna. Haluan todella kiittää Euroopan parlamenttia tästä ystävällisestä kutsusta osallistua tähän yhteiskeskusteluun. Nyt olemme tienhaarassa niin kansainvälisesti kuin täällä Euroopassakin, mitä maahanmuuttoon tulee. IM IOMn johtaja suurlähettiläs William Leisi olisi toivonut pääsevänsä paikalle, ei kuitenkaan päässyt ja lähettää tervehdyksensä. Viime vuosina niin Välimeren alueella kuin muuallakin maahanmuuttajien määrä on lisääntynyt valtavasti ja asettanut kyseenalaiseksi kansalliset ja kansainväliset mm, ihmisten liikkuvuuteen liittyvät järjestelmät. Meidän täytyy kyllä nyt kriittisesti tarkastella lähestymistapaamme, toimiamme, mitä voimme tehdä toisin ja mitä voimme tehdä paremmin. Tästä on puhuttu paikallisesti, kansallisesti, alueellisesti ja nyt myös maailmanlaajuisesti. Ja nyt viimeksi tosiaan YK yleiskokouksen käynnistettyä tämän Global Global Compact-aloitteen turvallisen hallitun ja laillisen muuttoliikkeen puolesta. Äh, Global Compact-aloite tarjoaa maailman johtajille äh, hienon tilaisuuden äh, hyvään johtajuuteen maahanmuutto siirtolaispolitiikan alalla ottaen huomioon paitsi lyhyen aikavälin Äh, vaalikaudet äh, ja äänestäjien kosiskelun, mutta myös pitkän aikavälin asianhoidon. Parlamenteilla, niiden jäsenillä on hyvin tärkeä rooli äh, globaalistuneessa maailmassa asioiden käsittelyssä, mutta myös ihmisten täytyy voida säilyttää kulttuurinen identiteettinsä ja on äärimmäisen tärkeää, että että kuullaan kansalaisten edustajia niin Global Compact-aloitetta valmisteltaessa kuin sitten täytäntöön pantaessakin. Tällä hetkellä käymme äh, laajaa keskustelua. Toivomme aikaansaavamme hyvin laajan puitteiston tulevaisuudessa. Keskityn äh, kolmeen asiaan puheenvuorossani. Ensinnäkin äh, kansainvälisen yhteisön avainhaasteet, Toiseksi ähm, Global Compact-aloitteen kehittäminen ja sitten kolmanneksi äh, parlamenttien jäsenten rooli inhimillisemmän äh, toimivamman äh, muuttoliikkeen puolesta. Ajatellaan näitä haasteita, niin ensimmäinen haaste on varmasti väestökehitys. Tällä hetkellä sillä on merkittäviä vaikutuksia paitsi talouksiin ja yhteiskuntiin, niin äh, jo nyt ja myös pidemmällä aikavälillä näin tulee olemaan erityisesti Euroopassa. Työikäinen väestö kutistuu ja laajalti äh, itse asiassa Tilanne on päinvastainen joissain Afrikan maissa. Äh, yli puolet väestöstä on alle 25-vuotiaita ja todennäköisesti prosentti vuoteen 2050 mennessä. Afrikassa tulee asumaan 25 prosenttia maailman väestöstä. Ja meidän täytyy tehdä vaikeitakin poliittisia päätöksiä. Maahanmuutto ei varmasti tule olemaan ainut vastaus demografiseen haasteeseen ja työvoimahaasteeseen, mutta kyllä sen täytyy osa ratkaisua varmasti tarjota. Sitten monimuotoisuushaaste. Maahanmuutolla on vaikutus yhteiskuntiin ja niiden kokoonpanoon. Tämä merkitsee sitä, että hallitusten täytyy osata hallinnoida kasvavaa monimuotoisuutta yhteiskunnissa niin uskonnon kuin kulttuurinkin kannalta. Usein ihmiset eivät ymmärrä ja tiedä asiasta kylliksi. Aika on osoittanut, että maahanmuuttajat itse asiassa tekevät vähemmän rikollisia kuin syntyperäiset kansalaiset ja mitä suuremman roolin he saavat yhteiskunnassa, sitä paremmin koko yhteiskunta kehittyy kaiken kaikkiaan. Tarvitaan julkista keskustelua tasapainoisempaan ja historiallisesti todenmukaisempaan narratiiviin. Ja sitten meidän täytyy luonnollisesti huolehtia maahanmuuttajien kotouttamisesta. Äh, monimuotoisuutta on hallinnoitava, mutta ei tämä tapahdu itsestään. On investoitava julkisessa elämässä niin kouluissa kuin työpaikoilla kuin äh, yhteisöissäkin sen tapahtumiseen. Usein otsikoissa kirjoitetaan katastrofeista, jotka johtavat ihmisten poistumiseen koto, kotoaan ja viimeisten 15 vuoden aikana lisäys on ollut 40 prosenttia, mutta kun ajatellaan koko väestöä, niin 2,8 prosenttia lähti aiemmin, nykyään 3,5 prosenttia prosenttia saimme uusia arvioita siitä, että 258 miljoonaa ihmistä maailmassa tänä päivänä on siirtolaisina, 20 miljoonaa heistä pakolaisia, eli pieni, mutta merkittävä joukko. Tämän lisäksi on 40 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet siirtymään sisäisesti kotimaissaan. Meillä on todella näitä erilaisia siirtolaisvirtoja, pakolaisvirtoja. Kyseessä voivat olla myös yksin matkustavat lapset, valtiottomat ihmiset, laittomat siirtolaiset. Kaikkea tätä varten tarvitaan politiikkaa, joka myös tunnustaa ja tunnistaa ne kauhut, joita ihmiset ovat pakoreitillaan usein kokeneet joutuessaan muun muassa ihmissalakuljettajien uhriksi. Monet myös maksavat tästä matkasta hengellään. Meidän täytyy suojella kaikkien niiden ihmisoikeuksia, jotka matkaan lähtevät, erityisesti kaikkein herkimmässä asemassa olevia. Ja kansainvälinen yhteisö voi vastata kaikkein tehokkaimmin, jos sillä on kattavaa pitkän aikavälin maahanmuuttopolitiikkaa, joka ottaa myös huomioon maahanmuuton eri syyt ja esimerkiksi ympäristösyyt, ilmastonmuutoksen aiheuttamat siis, ja myös äh, laittoman maahanmuuton, kuten äh, työperäisen maahanmuuton. Tarvitaan laillisia maahanmuuttoreittejä, jotka vastaavat niin äh, suojelun tarpeeseen kuin työmarkkinoidenkin tarpeeseen, kun ajatellaan niitä, jotka muuten lähtisivät laittoman maahanmuuton tielle. Kun puhutaan äh, Global Compact-aloitteesta, niin tosiaan viime syksynä YK kutsui koolle ensimmäisen hallitusten ja valtioiden päämiesten huippukokouksen, äh, joka liittyy muuttoliikkeeseen. Ja äh, loppupäätelmät New Yorkin julistus totesi, että muuttoliikettä varten tarvitaan yhtäältä pakolaisia, koskeva Global Compact-aloite ja toisaalta laitonta ja laillista maahanmuuttoa koskeva Global Compact-aloite, jotka molemmat on tarkoitus hyväksyä tämän vuoden aikana. Ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, Global Compact-aloite, joka liittyy muuttoliikkeeseen, Meksiko ja Sveitsi ovat äh, tämän asian ajajia, mm, tulevat äh, ensi viikolla julkaisemaan ensimmäisen luonnoksen ja tämän jälkeen sitten äh, helmikuusta heinäkuuhun neuvottelut jatkuvat kuukausittain New Yorkissa lopputekstin aikaansaamiseksi. Me haluamme todella sitoutua yhteiseen visioon maailmasta, jossa maahanmuuttajia suojellaan, jossa heidän oikeute- oikeuksiaan kunnioitetaan ja jossa myös maahanmuuttoa pyritään hallinnoimaan tavalla, joka hyödyttää niin lähtömaita kuin tulomaitakin. Kyllähän olemme nähneet, miten maahanmuutto voi suuresti hyödyttää tulomaata, mutta maasta, mutta myös lähtömaata. Olemme vakuuttuneet siitä, että parlamenttien jäsenillä on oltava voimakas ääni niin Global Compact-aloitteen valmisteluvaiheessa kuin täytäntöönpanovaiheessakin. Ja minä pyytäisin, että käyttäisitte kolmea valtaanne viisaasti. Ensinnäkin politiikka, sitten kun politiikasta puhutaan, niin kun te olette lakia säätävä taho, niin tehkää sellaista politiikkaa, joka ottaa tasapainoisesti huomioon muuttoliikkeen eri puolet. Ihmisen tulisi olla asiain keskiössä niin, että ovat mukana myös kansallisen tason suunnittelu, suunnittelu suunnitteluissa, suunnitelmissa, esimerkiksi rasismin, mukalaisvihan, mielisyyden torjunta, tai vaikkapa asuntotuotannon suunnittelu ja terveydenhuolto. Me pyydämme, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat tukevat IOM ehdotusta EU-viisumista herkässä asemassa oleville maahanmuuttajille, joilla ei ole ehkä oikeutta kansainväliseen suojeluun sinänsä, mutta jotka muusta syystä tarvitsevat ihmisoikeushuolet huomioon ottaen apua ja jotka voisivat hyötyä tällaisesta viisumista. Kun sitten ajatellaan äh, sitä, miten äh, monet äh, eri ministeriöt, tahot, viranomaiset ovat vastuussa maahanmuutosta, niin nyt tarvitaan, kun ajatellaan 2030 kestävän kehityksen agendaa, sitoumus siitä, että kehitys liittyy laajan strategian myös turvallisuuden alalla. Teillä voi myös olla hyvin merkittävä rooli kun ajatellaan julkista keskustelua maahanmuutosta. Te voitte korjata virheellisiä käsityksiä. Valitettavasti usein ihmiset kuuntelevat populisteja, jotka vastuuttomalla tavalla – Ähm, esittävät asian. Te olette poliittisia johtajia ja teidän tulee muistuttaa kansalaisianne siitä, että maahan nämä äh, muut muutto äh, voi olla ja tuleekin äh, yleensä olemaan laajalti myönteistä yhteiskunnalle kokonaisuudessaan ja hyödyttää kaikkia. Sitten tietenkin resurssit, miten ne jaetaan voimavarat maahanmuuttoalalla. Ajatellaan kotouttamista, sosiaalipolitiikkaa, jotka mainitsin aiemmin. Näihin on luonnollisesti investoitava. Sama koskee sitten julkisten palvelujen saatavuutta ennen kaikkea terveys, koulutus- ja sosiaaliturva-alalla. Ja sitten myös tietenkin palaut- palaamispolitiikka tiedämme, että useammat ihmiset usein haluavat tulla kuin mitä hallitukset ovat valmiit vastaanottamaan. Ja tietenkin merkittävä ulottuvuus maahanmuuttopolitiikka on myös niiden henkilöiden palauttaminen, jotka eivät oikeut, ole oikeutettuja jäämään. Tarvitaan vapaaehtoista palauttamista jonkinnäköisin kannust kannattimin niin, että ihmiset voivat palata kotiyhteisöihinsä kestävällä tavalla ähm, niin, että he ovat sinne tervetulleita. Kun valmistellaan seuraavaa monimuotista rahoituskehystä Euroopan unionille, Euroopan unioni voi konkreettisesti ähm, huolehtia rahoituksen äh, oikeasta tasosta niin, että rahoitus on riittävää ja että maahanmuuttopolitiikalla on toimivat rahoitusvälineet. Hyvät naiset ja herrat, loppuun vielä muutama ajatus. Kyllä maamut on tullut jäädäkseen. Sen sijaan, että se nähtäisiin ongelmana, joka on ratkaistava, meidän on ymmärrettävä, että se on tosiasia, josta on huolehdittava. Kiitämme Euroopan unionia sen selkeästä vastauksesta YK pääsihteerin vetoomukseen Tarvitaan vahva visio siitä, miten maahanmuutosta muuttoliikkeestä voi tulla mahdollisuus meille kaikille. Ihmisten liikkuvuus, liikkuminen kuuluu ihmisluontoon. Me todella arvostamme EUn tukea siinä, että Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM on saanut EUn tuolla Global Compact-aloitteen Eh, johtaakseen. Nyt tarvitaan rohkeaa eh, yhteisöllistä ajattelua ja kattava lähestymistapa muuttoliikkeen hallinnointiin. IOM vetoaa nyt Euroopan parlamenttiin. Huolehtikaa siitä, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot eh, osoittavat johtajuutta tässä prosessissa niin, että saadaan yhtenäiset puitteet, periaatteet, sitoutuminen ja ymmärrys jäsenvaltioiden välillä liittyen kaikkiin maahanmuuton eri osa-aloitteisiin ja tietenkin äh, sitten ähm, kestävän kehityksen tavoitteet, äh, palauttamiskysymys ja niin edelleen. IOM arvostaa kovasti Euroopan parlamentin johtajuutta ja pidämme hyvänä sitä, että muutaman viikon kuluttua parlamentin välinen kokous järjestetään tästä asiasta, kunhan ensimmäinen luonnos on saanut valon. Ja toivomme, että te parlamentin jäsenet äh, johdatte tätä historiallista prosessia. Kiitos oikein paljon. Miss Klein Kiitoksia Klein Solomon. Kiitos siitä, että puhuitte parlamentin roolista tässä prosessissa. Eli nämä kolme valiokuntaa ovat käsitelleet tätä asiaa. Tämä alkoi vuonna 2016 maahanmuuttohuippukokouksesta ja viime vuonnakin oli kuulemisia tapahtuneesta ja me seuraamme sitten hallitusten välisiä neuvotteluita, jotka alkavat myöhemmin tässä kuussa. Sen jälkeen kun tämä luonnos on esitelty tulevina päivinä. Eli me olemme tässä mukana ja siksi kaikki kolme valiokuntaa ovat täällä mukana. Ennen kuin valiokuntien jäsenet saavat puheenvuorot, niin pyytäkään muuten puheenvuoroja jo, niin kaksi lyhyttä puheenvuoroa. Ensin ulkosuhdehallinnosta ja sitten puheenjohtajavaltiosta Bulgariasta. Ensin ulkosuhdehallinto, lyhyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Puhun todella lyhyesti. Halusin vain nostaa esille kaksi kolme tärkeää seikkaa, joissa ulkosuhdehallinto ja komissio ja jäsenvaltiot yhdessä ovat hyvin aktiivisia. New Yorkin julistuksen jälkeen vuonna 2016 olimme iloisia, kun havaitsimme, että jäsenvaltioilla on yhteinen lähestymistapa tähän tervetulleeseen julistukseen. Olemme tehneet aktiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, erityisesti puheenjohtajavaltioiden kanssa neuvoston työryhmissä. Meillä on korkean tason työryhmä, joka käsittelee turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiä. Tarkoitus oli laatia luettelo kaikesta siitä, joka meillä on jo välineistössämme, kun teemme yhteistyötä instituutioiden ja jäsenvaltioiden kesken. Meillä nyt ei suorastaan ole vielä suuntaviivoja, mutta meillä on selkeä äh, luettelo niistä toimista, joissa jäsenvaltiot ovat jo sitoutuneet tekemään yhteistyötä. Olemme sitoutuneet myös äh, neuvottelujen valmisteluvaiheessa mahdollisimman laajaan avoimuuteen. Kunnioitamme yhteisön lainsäädäntöä ja sitoumuksiamme. Pari minuuttia sitten viitattiin myös kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä, sekä sisäisiin että ulkoisiin haasteisiin yhteisön politiikassa. En nyt mene yksityiskohtiin siinä, mitä kaikkea olemme tehneet. Haluamme toimia jäsenvaltioiden välillä vilpittömänä välittäjänä. Korostaisin vain sitä, että paljon työtä on jo tehty komission yksiköiden kesken. New Yorkin julistus ja yhteistyö huomioiden, niin olemme jo toimineet aktiivisesti myös suhteessa kolmansiin maihin aivan lyhyesti mainitsisin YK, on Afrikan unioni, EU-tulokset Abidjanista Libyan tilanteeseen liittyen. Kyse ei ole siis pelkästä teoriasta, vaan ihan käytännön työstä. Olemme tyytyväisiä Afrikan valtioiden sitoutumiseen. Ne todella ovat ottaneet askeleen eteenpäin käsitellessään näitä kysymyksiä. Me tuemme vahvasti IOM aivan konkreettisesti. Me teemme yhteistyötä YK perheen, afrikkalaisten ja eurooppalaisten kesken ja haluaisimme, että tämä työ tavallaan voidaan välittää edelleen lopullisessa muodossa sitten Global Compact-aloitteen muodossa. Uskon, että olemme nyt oikealla tiellä olemme siirtymässä pois perinteisestä narratiivista ja toimimme käytännönläheisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten vielä puheenjohtajavaltio Bulgaria, olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Yeah. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Lyhyesti haluaisin kertoa teille keskustelujen tuloksista epämuodollisesta neuvoston kokouksesta, joka liittyy Global Compact-sopimukseen ja joka pidettiin 25. tammikuuta Sofiassa – Tämä asia otettiin esityslistalle epämuodolliseen kokoukseen ja siellä mukana oli Louis Arbor, YK erityisedustaja maahanmuuttoasioissa. Ja kun neuvoston kokousta valmisteltiin, Arbor tuli mukaan keskusteluun sisäministerien ja maahanmuuttoministerien kanssa – Tämä oli hyvää keskustelua ja tämän kautta hän saattoi kertoa päätelmistään ministereille, mitä tulee tähän maahanmuuttosopimukseen. Ja samalla hän kuuli sisäministereiden kannat ja pani merkille myönteisiä elementtejä, joita voitaisiin pohtia tulevissa neuvotteluissa. Ikävä kyllä viime hetkellä Arbor ei sitten päässytkään kokoukseen – mutta keskustella kuitenkin käytiin sitten toisten vieraiden läsnä ollessa. Siellä oli IOMn varapuheenjohtaja Laura Thompson, komissaari, joka vastaa turvallisuudesta Turk, ja sitten pääjohtaja Michael Spindeleger. Jotta voidaan muokata keskustelua, valtio laati asiakirjan, jossa oli kolme kysymystä. Sisältö, tasapaino ja täytäntöönpano sopimuksen osalta. Keskustelu oli rakentavaa. Siinä oli alustuspuheenvuoroja vierailtamme ja siinä selkeästi todettiin tärkeät periaatteet sopimuksen osalta, eli että meillä pitää olla tasapainoinen teksti, oikeus, lähestymistapa, New Yorkin julistus, kansainvälisen yhteistyön merkitys, maahanmuuton myönteinen rooli ja se, että tarvitaan johdonmukaisuutta, kun ajatellaan New Yorkin julistusta, tätä maahanmuuttosopimusta ja kansallista politiikkaa maahanmuuttokysymyksissä. Ja korostettiin, että EU on erittäin tärkeä tekijä ja on toiminut erittäin rakentavana kumppanina valmisteluvaiheessa. Ja tämän jälkeisissä keskusteluissa saatiin aikaan konsensus – seuraavista asioista näiden perusperiaatteiden lisäksi. Sopimuksen lisäarvo maahanmuuton hallinnoinnissa se, että pitää ottaa huomioon kaikkien jäsenvaltioiden edut ja täytyy ymmärtää ihmisoikeuskysymykset ja pitää kiinnittää erityishuomiota haavoittuviin ryhmiin. Pitää tehdä selkeä ero pakolaisten ja maahanmuuttajien välillä ja sopimuksessa pitää korostaa sitä, että puututaan maahanmuuton perussyihin ja ryhdytään sitten toimiin, jotta voidaan torjua laitonta maahanmuuttoa ja jotta kunnolla voidaan käsitellä sitten ihmiskauppa ja maahanmuuttajien salakuljettamiskysymyksiä. Ja sitten laillinen maahanmuutto. Meidän täytyy taata myöskin yhteistyö maiden kanssa, jotka ottavat vastaan omia kansalaisiaan. Ja sosiaalinen osallistaminen on tärkeää vastaanottavissa yhteiskunnissa, ja sisäministerit totesivat, että tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä, joka helpottaa näiden sitoumusten täytäntöönpanoa. Ja yksimielisesti sovittiin, että EUn pitää edelleen puhua yhdellä äänellä näissä neuvotteluissa. Puheenjohtajavaltio pyrkii siihen, että oikealla tavalla hyödynnetään keskustelun tuloksia tulevassa työssä neuvostossa. Tästä on hyötyä EUlle ja jäsenvaltioille tulevissa neuvotteluissa New Yorkissa. Kiitos. Kiitoksia sitten valiokunnan jäseniä. Ja voisitko ne kertoa mistä valiokunnasta olette. Ja ensimmäiseksi Aimetsola lähtikin ja no, tapa hyvin. Ei kun siellä hän on. Niin siellä hän keskustelikin toisen jäsenen kanssa. Ja, ja sitten Zippel myöskin. Ai, hän ei ole täällä. No, Sargentini pitäkää yllä liven mainetta. Pardon, I didn't know. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, en tiennyt, että olin toisena listalla. Puheenjohtaja, haluaisin pahoitella Klein Solomonin suuntaan. Näette, miten skitsofreeninen tilanne Euroopan unionissa on. Puheenjohtajavaltion edustajan viimeisimmät sanat osoittavat, että yritämme puhua yhdellä ja samalla äänellä – Kenties me puhumme yhdellä äänellä New Yorkissa, mutta sitten eri äänillä, kun kyse on oikeus- ja sisäministerien kokouksesta tai ministeriöistä. Global Compact-aloite on lähtenyt liikkeelle ikään kuin oikean suuntaisesti. On todettu, että maahanmuutto on ilmiö, joka on pysyvä ilmiö ja Eurooppa on ähm, maahanmuuton manner. Ja laillinen maahanmuutto on sellainen asia, joka liittyy myös heihin, jotka haluavat tulla tänne tekemään työtä, mutta sisäiset politiikat eivät tätä ymmärrystä kyllä heijastele. Minun kysymykseni liittyvät oikeastaan valtion rooliin. Miten voidaan yhdistää sen näkemyksen, että maahanmuutto on globaali ilmiö ja miten tämä heijastuu sitten toteutettavaan politiikkaan. Nyt esimerkiksi neuvotellaan sisäisistä siirroista. On hyvin vaikeaa päästä yhteisymmärrykseen jäsenvaltioiden kesken. Ei voida puhua vain enimmäismäärästä äh, henkilöitä, jotka siirrettäisiin sisäisesti, jos ei olla valmiita puhumaan jonkinlaisesta minimimäärästä henkilöitä, jotka tarvitsevat turvallisen asuinpaikan. Haluaisin ymmärtää, kun Klein Solomon puhui eurooppisesta äh, viisumista ja henkilöistä, jotka eivät voi saada pakolaistatusta. Miten hän näkee tämän tilanteen? Jäsenvaltioiden pitäisi ymmärtää, että pakolaiset tarvitsevat paikan. Nyt kun puhumme kahdesta Global Compact äh, hankkeesta, niin miten käy niin, että eri eh, henkilöryhmät eivät joudu kilpailuasemaan keskenään? Kiitos. Voisitko puhua korkeastaan kaksi minuuttia, koska meillä on pitkä puhujalista. Ja 10.30 meillä on sitten äänestys. Sitten Lohbiler. Thank you. Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös Klein Solomonia hänen äh, äh, kertomuksestaan New Yorkin julistukseen liittyen tarkoitus on maahanmuuttajia ja pakolaisia suojella ja vahvistaa. Ja ihan niin kuin hän sanoi, EU-politiikka asiassa on äärimmäisen merkittävää. Kun EU-politiikkaa tarkastelee, näkee, että se hyvin yksipuolisesti eh, keskittyy laittomien maahanmuuttajien eh, kiinniottamiseen ja mm, siihen, että että kolmannet maat hoitaisivat ongelman puolestamme sen sijaan, että laillisia reittejä aikaan saataisiin. Kysyisinkin teiltä näin ollen, mitä mahdollisuuksia te näette sille, että muutettaisiin tätä EU-politiikan peruslinjaa? Sanoitte, että Euroopan unionin tulisi kantaa neuvotteluissa päävastuu, mutta tämän lähestymistavan vuoksi pidän tätä aika hankalana. Niin, tämän Global Compact-aloitteen tarkoituksena on tukea myös niitä maita, eh, joihin on tullut, jotka ovat vastaanottaneet hyvin suuren määrän pakolaisia. Tämä on tärkeää, mutta johtaa myös siihen, että suuri joukko pakolaisia eh, jää eh, elämään leireille pitkäksi aikaa. 2016 lukujen mukaan yli 50 miljoonaa ihmistä ovat eläneet yli 10 vuotta kuuttakin pakolaisleireillä ilman kansalaisoikeuksia, ilman tulevaisuuden näkymiä. Mitenkäs näitä asioita saataisiin nyökin julistuksen kautta hoidettua? Kiitos. Eli Schlein, please. Kiitos tänne Eli Schlein. Thanks a lot, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tietysti myöskin Glenn Solomonille siitä, mitä hän kertoi tästä prosessista. <coughs> Muiden kollegien kanssa olin New Yorkissa tässä ensimmäisessä maahanmuuttohyppykokouksessa. Ja siellä oli paljon kunnianhimoa, mutta geopoliittiset muutokset ovat nyt sitten asettaneet nämä saavutukset vaakalaudalle. Ja olin myöskin siellä, kun hyväksyttiin näitä sopimuksia ja halusin yhdistää nämä asiat, koska nämä muutokset, joihin viitattiin vaikuttavat kumpaankin prosessiin tavalla, jonka pitäisi huolestuttaa meitä. Euroopan unionin, kuten sanoitte, pitää todellakin toimia johtajana, kun pannaan täytäntöön näitä sopimuksia ja myöskin kun ajatellaan tätä Global Compact-aloitetta. Mutta olen Sargentinin tavoin huolissani, koska me emme puhu yhdellä äänellä. Ja jos puhumme, niin sitten pelkään sitä, mitä sanomme. Pelkään, että me sano oikeita asioita. Ja jos jatkamme tämän todellisuuden kieltämistä ja oikeiden tietojen kieltämistä, te puhuitte näyttöpohjaisesta lähestymistavasta. Ja haluaisin kyllä nähdä sen, mutta sitä ei aina nähdä. Ja tässä on kiistetty se fakta, että maahanmuutto on tullut jäädäkseen, niin meillä pitää olla tulevaisuuden suuntautuvaa politiikkaa. Me emme voi olla uskottavia New Yorkissa, jos vaadimme, että taakka jaetaan tasaisemmin, jos emme pysty siihen ensin omalla alueellamme Euroopan unionissa. Eli tämä on hyvä uutinen ja halusin tästä kertoa teille. Eli että me teemme lipevaliokunnassa työtä, mutta olen onneksi myöskin mukana tv valiokunnassa ja olemme uudistamassa eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja lokakuussa hyväksyimme hyvin kunnianhimoisen Dublinin asetuksen uudistuksen, joka liittyy turvapaikkakysymyksiin. Ja me haluamme selkeästi todeta enemmistön kautta, että tämä on yhteinen eurooppalainen haaste, johon täytyy löytää eurooppalainen ratkaisu. Eli tämä on hyvä merkki ja tällä tavalla voimme sitten edetä Global Compact-asiassa. Mutta sitten kysymys. Miten Yhdysvaltojen hallinnon muutos vaikuttaa neuvotteluihin? Vaikuttaako se siihen ja käykö niin, että tämän seurauksena muutkin maat irtaantuvat tästä prosessista? Niin kollegat, pitää kiinni, pitäkää kiinni kahdesta minuutista. Sitten Zofko. <laughs> Thank you very much and um, thank you for... Kiitos. Kiitos erinomaisesta alustuksesta. Ikävä kyllä tulin paikalle hieman myöhässä, mutta olen Deven jäsen ja teen myös kovasti työtä Afkovaliokunnan aiheiden kimpussa. Olemme käsitelleet nimenomaan pakolaisten tuloliittyviä kysymyksiä. YKn organisaatioille esittäisin yhden konkreettisen kysymyksen. 20 vuotta sitten olin entisen Jugoslavian alueella itse pakolaisen asemassa. Omissa kotimaissa on mennyt paljon populismia. Miten YK aikoo yhdessä EUn kanssa toimia, jotta voitaisiin diplomatiaa koordinoida – EUhan tarjoaa kaikista eniten apua näissä kriiseissä, mutta ihmiset eivät ymmärrä, mitä maailmassa tapahtuu ja mikä on haaste, joka meitä odottaa. Haluaisin todeta YKlle, että meillä on suuri ongelma diplomatian suhteen. On ongelma siinä, kun yritämme kertoa ihmisille, mitä tapahtuu. Meillä on mm, epäonnistuneita valtioita, jotka eivät toimi. Eli usein annamme hyvin idealistisia käsityksiä näistä, mutta ne eivät auta maahanmuuttajia. Kiitos tämän Silvia. Kiitoksia tästä esityksestä. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Elio Schlein juuri sanoi. Ja on aina hienoa kuulla teidän puhuvan. Tämähän on ilmiö, joka on hyvin laaja ja meidän täytyy puuttua näihin syihin ja maahanmuuton seuraamuksiin. Ja sitten myöskin kansalaisten näkemykset ja miten kansalaiset näkevät tietyt asiat ja kotouttaminen. Eli tämä politiikka on meille tärkeää. Yksi kysymys, joka liittyy vähän muuhun asiaan kuin mistä nyt on jo puhuttu. Meidän pitäisi puhua myöskin väkivallasta – joka kohdistuu maahanmuuttajiin tai pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin, riippumatta siitä, mitä kautta he ovat tulleet Eurooppaan. No, nyt tätä väkivaltaa on saatu kyllä vähennettyä, mutta haluaisin kuulla kantanne kolmeen asiaan. Eli miten voisimme selkeästi vähentää tätä väkivaltaa, joka kohdistuu maahanmuuttajiin turvaikanhakijoihin ja pakolaisiin, riippumatta siitä, missä he ovat tai mitä kautta he ovat tulleet. Ja sitten toinen kysymys. Ettekö katso, että meidän täytyisi laajemmin torjua väkivaltaa jäsenvaltioissa. Siihen liittyvät kaikki nämä eri osapuolet, joista puhuttiin ja sitten näistä eri ryhmistä. Ettekö katso, että voisimme käyttää tätä aihetta ja ottaa yhteyttä vaikka kansalaisjärjestöihin ja muihin tahoihin, jotta voisimme kunnolla vaikuttaa näihin henkilöihin, joihin väkivalta kohdistuu, ja myöskin vaikuttaa kansalaisten mielipiteisiin. Kiitos. Moody, please. Kiitos sitten Claire Moody. Thank you very much and... Kiitos oikein paljon ja Kiitos tästä esityksestänne. Toivon, että ymmärrätte, että täällä kyllä äh, saarnaatte jo äh, kääntyneille. Ähm, me olemme kyllä tietoisia siitä, että meidän on hiukan äh, hankalaa tätä politiikkaa, tästä viestiä kotipuolessa. Mm, esityksessänne viittasitte demografiseen kehitykseen ja tietenkin äh, taloudellisiin syihin tukea maahanmuuttoa maihimme, kun ajatellaan vaikkapa nyt äh, eläkerahastojen tilannetta, niin se kyllä äh, hyvin silmin pistävästi osoittaa, miksi maat tarvitsevat nuorta työvoimaa taloustensa moottoreiksi, koska sitten taas kriisi on siellä toisessa päässä syntymässä. Kuitenkin tämä, tämä tunteisiin vetoava viesti, emme ole oikein onnistuneet vetoamaan kansalaistemme sydämiin, siksi tämä on niin tärkeä asia, että meidän tulisi avosylin ottaa maahanmuuttajat vastaan, eikä sulkea ovea, niin kuin usein tehdään myös poliittisessa diskurssissa. Ja erityisesti epävarmuuden aikoina, kun nyt myös työmarkkinat ovat murroksessa, niin kysyisin teiltä näistä parhaista käytänteistä, joita olette olette kuulleet äh, maahanmuuttopolitiikan tueksi ja myös äh, parhaat äh, käytänteet toisessa tärkeässä asiassa eli kotouttamisessa. Kiitos. Metsola. Kiitos te Roberta Metsola. Before, well, I'll... Ajattelen, mitä aiemmin sattui. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä pitkälti siitä, että tämä Euroopan parlamentti verrattuna muihin lainsäätäjiin on ollut varsin kova ääninen ja vaatinut sitä, että ryhdymme tarvittaviin toimiin. Tällä kaudella olemme siirtyneet vakaasta tilanteesta kriisitilanteeseen ja nyt tilanne on vakiintumassa EU-Turkkisopimuksen ansiosta. Minä haluaisin käsitellä laillista maahanmuuttoa. Silloin kun kyseessä ei ole satoja tuhansia ihmisiä koskeva kriisi, meidän on perehdyttävä sellaisiin toimiin, jotka tarjoavat EUlle uskottavan maahanmuuttopolitiikan. Olen kollega Sargentinin kanssa samaa mieltä siitä, että kun vertaamme Euroopan parlamenttia neuvostoon, niin välillämme on valtava kuilu. Tässä talossa me tunnustamme sen, että meidän on hyväksyttävä sellaisia toimia, joilla ihmiselle voidaan suoraan tarjota Euroopan unionin suojaa niin, että heidän ei tarvitse vaarantaa henkeänsä ja sitä, että hukkuvat merelle. Meidän on katsottava niitä jäsenvaltioita, joilla on hyvät perinteet, kun ne tarjoavat suojaa tuhansille ihmisille jäsenvaltioissa haavoittuvuuden pohjalta ja myös työmarkkinoiden näiden talouskuilujen pohjalta. Monet jäsenvaltiot eivät edes halua perehtyä tähän mahdollisena ratkaisuna. Joskus on aivan ymmärrettävää se, miten jäsenvaltiot suhtautuvat joko historiallisista syistä tai sen takia, että on satoja tuhansia ihmisiä jo kyseisen jäsenvaltion maaperällä, jotka tarvitsevat suojelua. Ne kolmannet maat, joissa ihmisille voitaisiin tarjota suojelua haavoittuvuuden takia tai sen takia, että kun katsotaan kyseistä maata, niin nämä henkilöt ansaitsisivat suojelun Geneven yleissopimuksen perusteella. Me emme näytä pääsevän eteenpäin ja taas yksi mandaatti, yksi vaalikausi loppuu ja joudumme toteamaan, että emme ole, joutuneet, emme ole saaneet aikaiseksi yhtään mitään. Tack så mycket. Kiitos paljon. Täällä on jo sanottukin, minulla on viisaita kollegoja täällä, mutta itse kun olen uudelleensijoitusehdotuksen ää, esittelijä, niin me täällä parlamentissa tuemme ehdotusta, joka luo pohjan humanitaarisen viisumijärjestelmälle Euroopan unionissa. Ja kun ajatellaan näitä eri lainsäädäntöhankkeita, joita meillä on käynnissä EUn sisäisen politiikan alalla, niin me olemme päättäneet, että Euroopan unioni haluaa olla vastuuta kantava globaali toimija eh, humanitaarisella alalla. Ja joskus kyllä eh, kyseenalaistan äh, neuvoston äh, ajatukset. Äh, minä en kyllä tiedä, että mitä neuvosto tulee sanomaan ja mikä ääni neuvostossa kuuluu kaikkein kovimmin. Täällä parlamentissa me olemme hyvin kunnianhimoisia kyllä siirtolaisia ja pakolaispolitiikan suhteen ja haluamme olla teidän kumppaninne ja tukea lähestymistapaanne. Samalla haastamme kyllä neuvostoa, sillä yhteislain äh, säätäjä on ottanut kantaa, joka on hiukan toisenlainen kuin neuvoston kanta tähän saakka. Ja kyllä tämä on tärkeää ottaa huomioon neuvotteluissa. Oikein hyviä kysymyksiä sen suhteen, miten Äh, huolehditaan naisten oikeuksista, äh, ihmisoikeuksista ylipäätään. Toisaalta tämä olisi mahdollisuus Euroopan unionille ja Euroopalle ja jäsenvaltioille hypätä tämän junan kyyntiin, nähdä maahan, mutta no, normaalina asiana, joka tulee olemaan jatkuvaa ja jota on aina ollut. Meidän täytyy olla aktiivisia ja hypätä tämän junan kyytiin, eikä yrittää pysäyttää junaa. Kiitos. Thank you, Mr. Ba- Kiitos sitten Bashir. Thank you very much, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä erinomaisesta esityksestä Klein Solomonille. Kaksi asiaa. Pakolaiset ja maahanmuutto. Ensin pakolaisista. Olen työstänyt tätä asiaa valtiottomuuden osalta – se liittyy nyt viime vuosien tilanteisiin ja kävin Bangladesissa katsomassa näitä suuria määriä pakolaisia, jotka hakivat sieltä turvaa. Ja pian käyn Myanmarissa. On 68 miljoonaa oikeaa pakolaista maailmassa. Monet heistä asuvat synnyinmaassaan tai naapurimaassa – Miljoona ihmistä tuli Eurooppaan pari vuotta sitten, mutta 67 miljoonaa asuu edelleen omissa maissaan tai naapurimaissa, kuten Jordaniassa, Libanonissa, Turkissa, Pakistanissa ja Bangladesissa. Näissä maissa on valtava taakka kouluttaa ihmisiä Hehän ovat tulevia kansalaisia, koska monet heistä eivät palaa omiin maihinsa, vaan he jäävät pakolaisiksi naapurimaihin. Ja heitä saatetaan käyttää hyväksi, heitä täytyy kouluttaa, he ovat haavoittuvassa asemassa, he tarvitsevat työtä, koteja ja kotouttamista. Eli kehittyneempien osien maailmaa pitää auttaa näitä vastaanottavia maita. Ja maahanmuutosta totesin, että oma isäni tuli yhdistyneeseen kuningaskuntaan ei pakolaisena, vaan talousmaahanmuuttajana. Ja hän sai kuusi lasta, ja joista kaikilla on oma yritys tai ovat erittäin korkeasti koulutettuja ja vaikuttavat hyvin paljon Iso-Britannian talouteen. Ja sitten nämä ihmiset maksavat miljoonia veroina ja menestystarina tässä uudessa valtiossa ja maahanmuuttajansa Sajid Jave on hallituksen valtiosihteeri. Um, niin ehkä nyt voisi päättää puheenvuorosi. Finish uh, very shortly. Niin ihan kohta. Lontoon pormestari on Sadiq Khan. Eli Olet ihan oikeassa. Hallinnoitu maahanmuutto on tärkeää. Näillä ihmisillä on paljon tarjottavaa. Ja ihan oikein totesitte siitä, että väestörakenteenkin syistä meidän täytyy hyväksyä nämä ihmiset. Kotouttaminen on tärkeää myös. Kiitos. Um, next is... Kiitos sitten Zippel. Oh dear, uh, Mrs. Sippel is chatting to Mrs. Sargentini. There's some... Sippel siinä keskustelee Sargentinin kanssa, eli tässä nyt on jonkinlaista symmetriaa. Liben maine taas kärsii. Eli Lopez Aguilar, te olette siellä vapaana. Thank you, Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos rouva Klein Solomon teidän puheenvuorostanne. Täällä on monia, jotka tietävät saman kuin tekin. Maahanmuutto on humani ilmiö, ei ole kyse mistään kriisistä. Maahanmuuttoa on aina ollut, sitä tulee aina olemaan. Näinä aikoina EUn jäsenvaltiot, jotka ovat ratifioineet Lissabonin sopimuksen, ovat nähneet maahanmuuton hallinnan poliittisena kysymyksenä, politiikan teon kysymyksenä. Tästä parlamentista täytyy nyt vihdoin ja viimein tulla lainsäätäjä myös maahanmuuttokysymyksissä. Me täysin ymmärrämme tämän päätöksen seuraukset. Tämähän tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus, kun kyse on maahanmuuttoilmiöiden hallinnoinnista – turvautumatta maahanmuuton vastaisiin vaistoihin. Täytyy muistaa, että hyvin helposti on turvauduttu niihin kielteisiin reaktioihin viimeisten kymmenen vuoden aikana. Juuna, juuri niinä vuosina, kun Lissabonin sopimus on ollut voimassa. Ja Lissabonin äh, sopimus on oikeastaan jäsenvaltioiden, ratifioivien jäsenvaltioiden toimesta ikään kuin kiistetty. Te esititte tärkeän kommentin siitä, että lailliselle maahanmuutolle tulisi antaa mahdollisuus, erityisesti kun on ö, ihmisiä, joilla on humanitaarisia tarpeita. Kyse ei ole pelkästään pakolaisista, turvapaikanhakijoista, vaan myös niistä, jotka humanitaarisista syistä kolkuttelevat ohillemme. Jos he eivät saa laillisia mahdollisuuksia tulla Eurooppaan, he yrittävät sitä joka tapauksessa ja vaarantavat oman henkensä ja läheistensä hengen. Me olemme ponnistelleet kovasti. Me olemme nostaneet esille tämän aiheen. Minä olen itse ollut esittelijänä tähän liittyvässä aiheessa. Todella olemme ponnistelleet, jotta saisimme nykyisistä mahdollisuuksista kaiken irti. Meillähän on artikla 25, joka mahdollistaa sen, että voidaan antaa mahdollisuus tilapäisesti tulla humanitaarisen perustein EU-hun. Eli pitäisi määritellä, miten ottaisimme käyttöön humanitaarisen viisumin. Jäsenvaltiot tässä jumittavat, eli jäsenvaltioille pitäisi tehdä selväksi, että jos ne eivät mahdollista tällaisia laillisia väyliä, niin sitten tämä toistuva keskustelu muuttuu aivan loputtomaksi, jos ei ymmärretä niitä seurauksia, joita maahanmuuttopolitiikalla on. Kiitoksia, niin puhuit hyvin tästä humanitaarisesta viisumista. Seuraavaksi Anna Gomes. Uh, Miss uh, Solomon. Rova Klein Solomon. That indeed this migration compact. Eikö tässä synny nyt uh, vaara, että että tämä Global Compact-aloite on poliittisesti hyvin korrekti tekstiltään, mutta sehän koskee aivan kauheita asioita. Kun ajatellaan vaikkapa näitä lähtösyitä, niin Nigerian edustaja täällä Euroopan parlamentissa kertoi ihmisistä, jotka joutuvat pakaamaan Boko, pakenemaan Boko Haramia, niin äh, aseistus on se usein ihan kevyitä pieniä aseita, ei mitään äm, Gaddafin äh, kaltaisia asearsenaaleja, jopa tällaisia kevyitä panssaroituja ajoneuvoja ja että nämä ovat syynä ihmisten pakenemiselle. Entäpä sitten Etiopia, ihmisen, maa, joka on saanut Euroopan äh, veronmaksajien äh, rahaa, myös Amerikan veronmaksajien rahaa, jossa YKlla on ollut hyvin äh, paljon toimintaa totalitäärisen äh, hallinnon ähm, aikana, jonka toivon kaatuvan pian niin, ja jonka totalitaarinen hallinto maksetaan meidän rahallamme. Ja tästä syystä kovin monet nuoret e- etiopialaiset ovat nyt sitten kärsimysten tiellä Libyassa ja muualla, missä ihmisiä nyt on. Minä voisin puhua Nigeristä. Meillä oli valtuuskuntamatka sinne vastikään. Nigerin toimet eivät ole riittäneet ollenkaan tämän valtavan ongelman ratkaisemiseksi. Ei ole kykyä ähm, huolehtia nuorista. Mutta mennäänpä sitten Libyaan. Emmekö me nyt petä itseämme? Italia maksaa puolisotilalliset joukot Libyassa. Tämä on totuus. Ja Euroopan unioni, joka on tehnyt siellä hienoa työtä, eikä YKlla ole siellä enää edes virallista edustusta. Entäpä ihmiset Libyassa? Hallinnoidaanko näitä pidätysleirejä, joissa ihmisiä kidutetaan? Ei. Ei kun vaan yritetään pelastaa edes joku ja lähettää heidät koteihinsa takaisin. Emmekö me nyt petä itseämme? Ja eikö tämä ole myös ihan väärin? Myös YK pitäisi kertoa totuus ja heittää totuus hallitustemme kasvoille. Kyllä me tiedämme, mitä siellä tapahtuu, eikä se ole nyt ollenkaan kunnossa. Rest of the list Cecile Täällä meni Kienge. Birgit, jos hän haluaa. Ai, ei tarvitse. Minä taisin suututtaa sinut. No. No. No, no. Cecil, joka on yhteisesittelijä Metsolan kanssa tämän maahanmuutto asian yhteydestä. Onko Devestä tai Afetista vielä joku? Tai Livestä? Ja sen jälkeen sitten Linda Deven puheenjohtaja saa puheenvuoron ja sitten Klein Solomon tietysti saa vielä vastauspuheenvuoron. Eli haluaako joku vielä puheenvuoron? Ei. Eli Cecil, sinä olet sitten viimeinen puhuja. Kiitos, Claude. Kiitoksia Klein Solomonille. Ei pelkästään tästä hyvästä analyysistä, vaan myöskin siitä, että hän otti parlamentin tämän prosessin keskiöön. Meillä on tärkeä rooli kaikissa prosesseissa – kuten myöskin kun seuraavaksi uudistetaan kotonun sopimuksia. Hän puhui myöskin maahanmuuton liittyvistä haasteista. Hänellä oli kokonaisvaltainen lähestymistapa ja puheenjohtajamme Klodkin totesi, että me olemme vieneet eteenpäin päätöslauselmaa, joka liittyy kokonaisvaltaisen lähestymistapaan, ja sen ytimeen on otettu monia juuri näistä kohdista. Tämä on hyvin kattava kysymys. Esimerkiksi tässä on puhuttu pelastustoimista, ihmiskaupan torjunnasta, laillisista väylistä, kumppanuudesta alkuperämaiden kanssa, koko turvapaikkapaketin uudistaminen ja sitten politiikka ja strategia Euroopassa, joka liittyy kotouttamiseen. Eli haasteet, jotka liittyvät tähän kysymykseen, niin niitä täytyy käsitellä yhdessä. Pidin yhdestä asiasta, jonka otitte esille, eli tämä sana kriisi. Ja tämä auttaa ymmärtämään, miten on käsitetty, että meidän täytyy vahvistaa puhettamme ja meidän täytyy miettiä keskipitkää ja pitkää aikaväliä ja miettiä myöskin välittömistä toimista, hätätoimista. Eli kaksi kysymystä. Miten YK voisi auttaa ilmastopakolaisia? En nyt puhu näistä perussyistä, joista kollegani jo puhuivat. Eli kuinka voisimme saada aikaan tällaisen käsitteen ilmastopakolainen? Ja mikä on Yhdysvaltojen ja Afrikan unionin rooli Kysehän on globaalista visiosta ja sieltä ei voida jättää pois näitä kahta aluetta. Ja sitten ihmisten oikeudet ovat politiikan ytimessä. Oli kyse sitten maahanmuuttajista tai pakolaisista tai niistä, jotka tarvitsevat kansainvälistä tukea. Ja meidän täytyy tehdä työtä myöskin globaalisti, jotta voimme torjua näitä ilmiöitä. Parlamentilla on tärkeä rooli ja eilen päätettiin, tämä SND-ryhmä tekee päätösasemaehdotuksen liittyen tähän kansainväliseen maahanmuuttoon ja pakolaissopimukseen, ja uskon, että tällä tavalla voimme edetä yhdessä. Kiitos. Klein Solomon. Kiitos sitten Klein Solomon saa vastauspuheenvuoron. Ei nyt tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta teillä on noin 6-7 minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chair, and thanks to all of you who... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puheenvuoron käyttäjille. Puhuitte niin äh, elävästi ja intohimoisesti. Edustaja Gomez viittasi seikkaan, johon haluaisin tarttua. Me kaikki tunnustamme sen, että kun ajatellaan kriisi, peräistä maahanmuuttoa ja pakolaisia, niin silloin oleellista on puuttua juurisyihin. No sitten Global Compact-aloite ja pakolaisaloite eivät saa jättää pimentoon todellisia syitä, miksi ihmiset pakenevat. Meillä on pakolaisyleissopimus, siellä on tunnustettu tiettyjä syitä, että tässä tarvitaan hieman laajennusta. Mainitsitte korruption, väkivallan tärkeinä syinä ihmisten liikkumiselle. Kyse on myös ympäristön heikentymisestä ja ilmastonmuutoksesta. Näihin kysymyksiin voidaan puuttua vain niiden lähteillä. Global Compact-aloitteessa ei tule unohtaa näitä syitä, jotka ovat hallitusten vastuilla ja kansainvälisen yhteisön vastuulla. Meidän tulee auttaa, jotta voimme pienentää niitä paineita, jotka johtavat siihen, että ihmiset pakenevat. He, he ovat siihen pakotettuja. No, ilmastopakolainen käsite on hyvin latautunut termi. Nyt on tunnustettu entistä enemmän se tosiasia, että ihmiset joutuvat jättämään kotiinsa, mahdollisesti omassa kotimaassaan ympäristön heikentymisen takia ja ilmastonmuutoksen takia. Mutta että luotaisiin uusi ilmastopakolaisten juridinen kategoria, niin tämä on aika hankala kysymys. Ajan mittaan on tarpeen tunnustaa, että on sellaisia ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan voi palata pysyvästi tai tilapäisestikään entiseen kotipaikkaansa ympäristösyistä ja tarvitaan enemmän suojelua. Tällä hetkellä monet maat mukaan Euroopassakin tarjoavat tilapäistä suojaa tällaisille ihmisille. Toki tarvitsisimme systemaattisempia, harmonisoidumpia kriteereitä nämä valiokunnat varmasti voisivat tehdä yhteistyötä ja pohtia, mitkä kriteerit voisivat olla hyödyllisiä, jotta voidaan taata riittävä suoja niille ihmisille, jotka, jotka joutuvat pakenemaan omalta kotiseudultaan. No sitten lailliset maahanmuuttoväylät ja ongelmat yleisessä keskustelussa. Kiitos edustaja Moody siitä, että korostitte sitä, mikä on niin ilmiselvää, jos katsomme pitkän aikavälin ennusteita. Tarvitaan nuoria ihmisiä, jotka osallistuvat eläkkeiden maksuun, jotta voimme varmistaa kestävyyden. Tämä on aivan päivän selvää. EU ei tätä pysty edes sisäisen liikkuvuuden kautta hoitamaan yksin. Tämä argumentti on esitettävä aivan julkisesti. Monet esittävät kysymyksen käytävästä diskurssista. Miten voisimme saada aikaiseksi näyttöpohjaisempaa, faktapohjaisempaa, rationaalisempaa keskustelua? Tällä hetkellä puhutaan kovin tunteenomaisesti ja pelon pohjalta. Äh, kyseessä on toisen, toiseuden pelko, niin sitten pelko, jotka edustavat toista kieltä ja toista uskontoa. Täytyy olla vilpitön, kun puhumme siitä, että on myös paljon rasismia ja islamofobiaa, joka on nyt selvästi nähtävillä. Kyse on jossain määrin aivan luonnollisesta inhimillisestä vaistosta, pelätä tuntematonta. Tässä johtajilla ja parlamentaarikoilla, poliitikoilla onkin aivan erityinen tehtävä. Meidän on päästävä näiden luontaisten vaistojen ylitse. Me kaikki olemme ihmisiä. Suuri osa maahanmuuttajista tuo aivan valtavan panoksen innovatiivisuudensa, yrittäjyytensä, sitoutumisensa kautta yhteiskuntaan. Kiitos edustaja Basir. Esititti henkilökohtaisen kommentin tähän suuntaan. Varsinainen testi on juuri siinä, että onnistumme ylittämään sen ikään kuin selkäydinreaktion, joka on ihmiselle niin luontaista. McKinsey on hiljan nostanut esille tutkimuksen. On myös muitakin tutkimuksia, jotka korostavat taloudellista ulottuvuutta, mutta ihmiset eivät ikävä kyllä reagoi näihin tietoihin, vaan he reagoivat nimenomaan tunteiden kautta, tunteiden pohjalta. Tämä on nähty monissa vasta järjestetyissä vaaleissa. Näin ollen poliittisen johdon täytyy väistämättä hälventää nämä myytit. Onpa sitten ihon väri mikä tahansa, uskonto mikä tahansa, niin ennen kaikkea me puhumme ihmisistä, joilla on taitoa, innovatiivisuutta. Pitää muistaa, että suuri osa maahanmuuttajista, niistä, jotka muuttavat, ovat useimmiten kaikista sitkeimpiä, luovimpia, niitä, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä. Eli niitä ihmisiä, joita me haluaisimme nähdä yhteiskunnissamme, koska he aloittavat uusia yrityksiä, löytävät uusia ratkaisuja. Tätä kautta löytyy monissa paikoissa innovatiivisuus. Me tarvitsemme näissä asioissa johtajuutta. Me voimme toki auttaa tarjoamalla näyttöä, faktoja, mutta vetoomuksen täytyy olla suoraan tunteisiin menevä. Eli täytyy päästä ihon värin ja uskonnon tai uskomusten ylitse. Nämä eivät ole uhkia oikeusvaltion periaatteille, niille periaatteille, jotka olette kirjanneet kaikkiin perussopimuksiin, perustuslakeihin syrjimättömyydestä ja nämä kulkevat käsi kädessä sen tavoitteen kanssa, että luodaan osallistava, oikeudenmukainen yhteiskunta. Sitten pitkän aikavälin näkymät. Me tiedämme, että usein politiikassa toimitaan vaalisyklien mukaisesti ja sen pohjalta, mitä nyt juuri tapahtuu. Kun taloudessa on taantumaa, kun on työttömyyttä, niin on kovin vaikeata vedota uusien laillisten väylien avaamisen puolesta. Hyvin hallinnoitu maahanmuutto vaatii aikaa ja on myös ennakoitava ja suunniteltava tulevaa. On oltava realistinen arvio siitä, missä syntyy aukkoja osaamisessa ja työmarkkinoilla. Esimerkiksi IT-alalla jollakin muilla aloilla, mutta on myös matalan taitotason aloja, joissa aukkoja syntyy monissa eurooppalaisissa maissa ja muissa kehittyneissä maissa. Omia kansalaisia ei välttämättä enää kiinnosta tehdä työtä monilla vähän osaamista vaativilla aloilla, esimerkiksi lastenhoidossa, terveydenhuollossa, ravintola-alalla, maataloudessa. Näillä aloilla on tarvetta lisätyövoimalle. Eli Työvoimaa, osaamista tarvitaan sekä huipputasolla että myös matalan taitotason aloilla. Eli täytyy olla suunnitelmia tämän varalle. Kyse on sekä poliittisesta että käytännön kysymyksestä. Hyvin hallinnoitu maahanmuutto sisältää suunnittelun. Se tarkoittaa sitä, että tehdään yhteistyötä alkuperämaiden kanssa. Suunnitellaan maahanmuuttokysymyksiä. Varmistetaan, että osaamista on ja on myös kulttuurista osaamista niin, että ihmiset tietävät oikeutensa ja minkälaisia mahdollisuuksia heillä on tarjolla. Myös jäsenvaltiot, niin myös valtiot ja, ja liike-elämä, teollisuus voivat tehdä yhteistyötä niin, että suhtaudutaan aloitteellisemmin maahanmuuttoon. Näin kaikki saisivat sen, mitä tarvitsevat ja voimme vähentää sääntöjen vastaisuutta, väkivaltaa, väärinkäyttöä ja sen mahdollisuutta. Väärinkäyttö tapahtuu luonnollisesti ihmissalakuljettajien toimesta, mutta myös rekrytoijien toimesta, jotka järkyttävällä tavalla nyhtävät ihmisiltä järkyttäviä maksuja, joita ihmisen ei pitäisi maksaa. Sitten työnantajat maksavat pimeitä palkkoja. Palkkoja ei voida suojaamaan eikä myöskään kansallisia työlakeja pystyä suojelemaan. Jos meillä olisi hyvin hallinnoitua maahanmuuttoa, joka, josta olisi hyötyä sekä yhteiskunnalle että yksilölle, niin sitten nämä kaikki osat voitaisiin tällä tavalla yhdistää. Aivan niin kuin edustaja Basir sanoi, kyse Euroopassa on hyvin pienestä määrästä tulijoita, heitä on muualla paljon enemmän. Tämähän oli aivan ennakoitavissa, kun katsotaan, mikä tilanne on Turkissa, Jordaniassa, Libanonissa. Siellä ihmisillä ei ole toivoa. Jos tuona ajan jaksona olisi tarjottu laillisia väyliä, niin olisi vältytty siltä valtavalta tuhovoimalta, joka sitten syntyi. Näitä tapahtumia voidaan ennakoida, niitä voidaan suunnitella ja käsi hallinnoida ja näin voidaan varmistaa tasapainoisemmat poliittiset järjestelmät niin, että ei synny tällaista kielteistä reaktiota mukalaisvastaisuutta ja rasismia.